ei toimi, joten minun ääni kirjataan, ääni kirjataan ylös. Tääti. Koferati. Sama ongelma. Äänestyskoneeni ei toimi. Pyydän, että ääneni rekisteröidään. Selvä. Tämä otetaan huomioon. Nyt sitten samalla menettelyllä Tikaun mietintö EUn ja Brasilian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus. Äänestämme mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Van de Kamp. Sama menettely edelleen. Van de Kamp-mietintö. EUn, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin välinen sopimus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Koelion mietintö, sama menettelytapa Liechtensteinin liittymisestä EUn ja, EUn ja Sveitsin väliseen sopimukseen. Äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten samalla menettelytavalla Holmeierin mietintö Liechtensteinin liittyminen EUn ja Sveitsin väliseen sopimukseen turvapaikkahakemusten käsittelyä koskien. Äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla samalla menettelytavalla on Makoven mietintö EUn ja Brasilian välinen tavallisen passinhaltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus. Äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla on samalla menettelytavalla äänestettävä Enchun mietintö EUn ja Brasilian välinen diplomaatti, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus. Äänestämme tästä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Samalla menettelytavalla Gebhardin mietintö, palveludirektiivin täytäntöönpano, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla mietintö, joka on parlamentin sovittelukomitea valtuuskunnalta koskien matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä esittelijänä Kanchan. Äänestämme tästä nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Olkaa hyvä. President Mai. Hyvä puhemies. Minun koneeni ei toimi. Ei toimi. Bene, ne prendiamo nota e... Selvä, otamme tämän huomioon. Välitämme tiedon eteenpäin. Seuraavaksi esityslistalla on äänestys. Alfano on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen varmasti eilen jättänyt äänestyskorttini valiokuntasaliin. Sitä etsitään ja pyydän, että Kansanin mietinnön kohdalla minun tyhjä ääneni merkitään ylös. Selvä, näin tehdään. Kuten sanoin, esityslistalla on seuraavaksi Callananin mietintö, päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille – Äänestämme tästä. Ensimmäinen osa kohta kohdalta. Tässä on kolme osaa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolmas osa äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä muutetusta ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma luonnosesitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi esityslistalla on äänestys, joka koskee Leenen suositusta tiivimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Seuraavaksi Beletin mietintö elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivinen saastuminen. Silvestris on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puhemies. Äänestin vahingossa puolesta, mutta halusin äänestää vastaan, joten pyytäisin, että minulta rekisteröidään vasta ääni edelliseen. Selvä, tämä otetaan huomioon. Ja nyt sitten siirrymme äänestämään pitellä vielä. Halusin sanoa, että äänestin vahingossa puolesta, mutta halusin äänestää tyhjää. Olen äänestänyt vää vastaan. Tässä tapahtui virhe. Prego, presidente Aguiar. Aguilar, olkaa hyvä. Senora president... Puhemies, haluaisin todeta, että tässä äänestettiin aivan välittömästi ottaen huomioon ja siksi haluan sanoa, että äänestin vastaan, mutta siis en voinut äänestää, mutta äänestin vastaan ja sitä paitsi Haluaisin kiinnittää parlamentin huomioon siihen seikkaan, että tämä ei asetusehdotus Euroopassa patentusta on vireillä ja riippuu tuomioistuimen päätöksestä, joka pitäisi saada 8.3. Ja siksi ehdottaisin Euroopan parlamentille, että lykättäisiin äänestystä eurooppalaista patentista, kunnes tuomioistuin on kantaan kielijärjestelystä. Toivottavasti tämä pannaan pöytäkirjaan. No, l'onorevole Silvestris, possiamo procedere. No niin, voimmeko nyt siirtyä sitten äänestämään Belen mietinnöstä, Beletin mietinnöstä. Tarkistus yksi puolesta. Nostakaa käsi ylös. Vastaan. Tyhjää Tämä täytyy tarkistaa, koska ette nostaneet käsiä selkeästi ylös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on selkeästi hylätty. Sitten tarkistus 32 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Sitten 30 ITRA-valiokunnan tarkistusta. Äänestämme niistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Bellet on tehnyt myös suullisen tarkistuksen. A-puhemies korjaa. Se raukeaa. Ah, hän ehdottaakin sitä. Selvä, hän ehdottaa siis suullista tarkistusta. 33 tarkistukseen. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Uh, uh. Kiitos puhemies. Täällä tämä liittyy tuottajien kompensointiin tällä tavalla. Uh, by March 2012 reported Komissio antaa maaliskuussa 12 mennessä raportin Euroopan parlamentille ja neuvostellut niistä mekanismeista, joilla korvataan tuottajille siinä tapauksessa, jos rehut ovat saastuneet yli sallitun rajan ja tuotteita ei voida saattaa markkinoille. Tämä mekanismin täytyy eh, perustua saastuttaja maksaa periaatteelle. Ja tällainen pitäisi olla mekanismi tässä myös meidän mietinnössämme. Grazie, ci sono... Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme siitä. 33 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme valiokunnan muutetusta ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi lainsäädäntöpäätöslauselma, teksti, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Nyt sitten äänestysselitykset.